toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys. Ensiksi puheenvuoron saa esittelijä Renato Soru. Grazie presidente. Eh, signor vicepresidente. Kiitos puhemies. Hyvä komission varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olemme tämän lainsäädäntöprosessin lopussa jo melkeinpä. Puolitoista vuotta olen tehnyt tämän eteen töitä. Toivon, että voimme hyvä, tämän hyväksymällä saada prosessin päätökseen. Tämä teksti arvopaperilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyydestä on sellainen, että olen tyytyväinen siihen ja prosessiin. Ei pelkästään tämän mietinnön takia, vaan siksi, että olemme löytäneet kompromissin näin, tämän lainsäädännön kahden päätavoitteen välille. Halutaan hyvät likvidit markkinat näille rahoitustoimille, mutta tarvitsemme myös selkeitä sääntöjä, jotta voimme välttää järjestelmäriskit rahoitusalalla. Kriisi, joka alkoi USAssa vuonna 2007 ja levisi nopeasti, val, äh, tulipalon lailla muuallekin on osoittanut, miten paljon kytköksiä pankkialalla on eli instituutioiden välillä, mutta olemme nähneet myös, miten paljon kytköksiä on perinteisen pankkialan ja varjopankkialan välillä. Ja tämä verkosto näiden tekijöiden välillä, jotka jotka toimivat samoin kuin pankit, mutta jotka eivät ole samojen sääntöjen alaisuudessa kuin pankit, on johtanut ongelmiin. EKPn johtokunta on sanonut, että liian että valiopankkiala on liian suuri ja liian velkaantunut. Monet rahoitustoimet saattaisivat johtaa ylivelkaantumiseen ja näin siis kasvattaa riskejä ja koko järjestelmän riskiä. On arvioitu, että varjopankkien toiminta oli arvo, arvoltaan 51 miljardia euroa tai jopa neljä kertaa EUn BKT. Finanssi markkinoiden vakauden valvontaryhmä ja asiantuntijaryhmä, jota johti Erkki Liikanen, ovat näiden ongelmien takia esittäneet suosituksia, joilla voitaisiin pitää likviditeetti markkinoilla, mutta samalla vähentää riskejä. Halutaan siis taata, että on likviditeettiä rahoittaa äh, näitä toimia. Mutta samalla pitää, mutta me yritämme nyt hyväksyä sääntöjä, jotka sääntelisivät tätä alaa. Ensinnäkin kaikki rahoitustoimet pitäisi ilmoittaa keskitettyyn tietopankkiin, kauppatietorekisteriin, jotta nähtäisiin, minkälaisia kytköksiä perinteisen pankkialan ja varjopankkialan välillä on. Lisäksi pitäisi saada tietoja sijoittajista ja sijoitusrahastoista näillä markkinoilla ja Lisäksi pitäisi säännellä sitä, miten uudelleen käytetään vakuuksia. On myös tärkeää yrittää yksinkertaistaa sääntöjä ja käyttää myös muita jo olemassa olevia tekstejä, kuten esimerkiksi EMIA koskevaa tekstiä. Yritämme näin edistää läpinäkyvyyttä, mutta myös näiden rahoitustoimien turvallisuutta. Mielestäni olemme saaneet hyvän kompromissin aikaiseksi, josta voimme siis huomenna äänestää. Thank you. Kiitos esittelijälle. Komission puolesta varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis, olkaa hyvä. Okay for another time. Thank you. Niin, taas kerran kiitokset puhemies, hyvät jäsenet. On mukavaa keskustella tässä arvopaperia toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyysehdotuksesta ja Sorun ja varjoesittelijöitä kiitän tästä työstä. Tämä asetus on keskeisellä paikalla yrittäessämme säännellä ja parantaa läpinäkyvyyttä ja myös vähentää varjopankkitoiminnan riskejä tuon finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän kautta. Meillä on kyse tässä eri välineitä voidaksemme säännellä varjopankkitoimintaa. Esimerkiksi Euroopan markkinointisääntelyjärjestelmää johdannoismarkkinoita varten ja myös monenlaisia investointimarkkinoiden direktiivejä käytössä. Ja ne, jotka ovat seuranneet tätä selkeästi, niin kyse on arvopaperaiden käytöstä vakuutena kaupankäynnissä. Ja nämä ovat myös merkittäviä rahoituksen muotoja eurooppalaisilla markkinoilla. Ja me tarvitsemme parempaa riskinhallintaa operaatioissa talouskriisin aikana on käynyt selväksi, että me emme riittävästi tienneet, mitä oikeastaan näillä markkinoilla tapahtuu käytännössä ja meillä ei ole riittävästi tietoakaan tästä asiasta ja Euroopan keskuspankki ja riskihallinnointiviranomainen ovat nyt vaatimassa läpinäkyvyyttä riskien paremmaksi hallinnoinniksi ja myös jo tehdäkseen paremmin, parempiin tietoihin perustuvia päätöksiä. Näin me olemme nyt saavuttamassa lopullisen yhteisymmärryksen lainsäädännön läpinäkyvyyden parantamisesta ja parlamentti on tässä mukana ja toivon, että neuvoston, neuvostossa löydetty yhteisymmärrys voisi vastata tavoitteisiin. Tässä otetaan vakuus vakuutuksista, vakuuksista pitää kerätä tieto keskitettyyn tietorekisterijärjestelmään ja näin voidaan sitten identifioida riskit helpommin ja nopeammin. Ja toiseksi tässä täytyy toimia sijoittajien kannalta paljon läpinäkyvimmin ja myös sijoitusasiakirjojen täytyy olla selkeämmät ja investointien, näin voidaan tehdä investointipuolella oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä ja voidaan sitten myös arvopaperita käyttää oikealla tavalla vakuuksina. Ja näin välttää sitä, että samaa arvopaperia käytetään vakuutena useaan otteeseen. Ja tämä liittyy unionin markkinainfrastruktuuriasetukseen ehdotuksessa on myös tuo tiedonvälitys, tiedon rekisteröintijärjestelmä ja se, sitä on helpotettu PK-yritysten kannalta ja tässä välitetään tietoa, jota todellakin tarvitaan valvontaviranomaisten puolella. Ja Euroopan asetuksia ja markkinadirektiivejä on korjattu tähän suuntaan ja on haluttu myöskin löytää oikeat tekniset ratkaisut tähän raportointiin kautta Euroopan unionin. Komissio on sitoutunut jatkamaan työtä lainsäädäntölinjalla. Avoimuus ja läpinäkyvyys on meidän agendallamme korkealla tietoa täytyy saada olla saatavilla ja näin investoijat voivat tehdä oikeita päätöksiä, voimme rohkaista heitä, me voimme vähentää turhaa taakkaa, hallinnoista taakkaa ja voimme oikeaan, oikeisten tietojen ja todisteiden pohjalta päätökset tehdä näin. Siirrymme oikeaan suuntaan ja odottelen innolla keskustelua teidän kanssanne ja myös täysistuntoäänestystä huomenna. Paldies, eh, thank you very much. Kiitos paljon. Nyt poliittisten ryhmien edustajat puhuvat seuraavaksi. Ensinnäkin, ensinnäkin EPP-ryhmän nimissä edustaja Danuta Maria Hybner. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Varapuheenjohtaja Dombrovskis, arvoisat kollegat. Tämä antaa tämä uusi asetus lisää avoimuutta rahoitussektorille. Saamme paremman kuvan siitä, mitä tapahtuu varjopankkitoiminnassa, kuka siirtää varoja kenelle ja millä ehdoilla. Tämä auttaa markkinalle osallistujia. Uskon, että avoimuus myöskin auttaa varmaan siihen, että me ei mennä enää niin paljon varjopankkitoiminnan suuntaan. Tämä on tärkeää ajattelen tässä myöskin sijoittajia ja hyvä, hyvä uutinen on se, että instituutiot myöskin käyttävät tätä asetusta parantamaan emiriä. Ja tässä tämä myöskin on otettu käyttöön Emerin voimaan astumisen jälkeen. Ja totta kai tietysti tarvitaan myöskin hyvälaatuiset tietojen valvonta. Olemme myöskin tehneet teknisen muutoksen ja näin Euroopan komissio voi helpommin myöskin ottaa kolmansien maiden valvontaviranomaiset samalle tasolle Emirin kautta ja myöskin tässä on otettu PK-yritykset pois tästä kyseessä on siis vastapuoli, joka toimii molempien osapuolten puolesta. Kiitoksia. Kiitos paljon. sd ryhmän nimissä seuraavaksi Jonas Fernandes. Kiitos puhemies. Ensiksikin haluaisin osoittaa kiitokseni Renato Sorulle näiden kuukausien työstä. Tässä nyt huomenna äänestämme tästä tekstistä. Mielestäni kyse on oikeasta askeleesta saada aikaiseksi sopimuksia säännellyille markkinoille. Tämä on meidän ryhmällemme merkittävä saavutus. Saamme uusi, uutta valvonta-aineistoa ja me voimme myös sitten parantaa tiedon välitystä markkinoiden toimijoiden näkökulmasta. Ja me olemme saaneet nyt hyviä edistysaskeleita aikaiseksi komission esitykseen. Ja meillä on nyt tietysti pääomamarkkinaunioni tavoite olemassa edelleenkin ja täytyy sitten vahvistaa se, että sen kautta ei taas varjopankkitoimintaa voisi jatkaa. Meidän täytyy toimia läpinäkyvästi, säännellysti ja myös valvontaviranomaisten hallu, tarkkailevan silmän alla myös pääomamarkkinaunionia luodessamme. Kiitos. Kiitoksia. ECR-ryhmän puolesta seuraavaksi edustaja Osak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący Kiitos puhemies. Tämän mietinnön ensimmäinen tavoite oli parantaa rahoitusvakautta EU:ssa. Tämä tavoite voidaan saavuttaa, jos lisäämme tällaisten toimien läpinäkyvyyttä. Eli juuri tällaisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyyttä ja muunkinlaisten samantyyppisten äm, toimien läpinäkyvyyttä. ecr ryhmää yhdessä EPP- ja ALDE-ryhmien kanssa on esittänyt tarkistuksia ja näillä tarkistuksilla me pystymme hälventämään epäilyksiä tietyissä kiistanalaisissa kohdissa. Esimerkiksi me vähensimme ehtoja tietojen antamiselle, kun on kyse pörssiyhtiöistä. Me lisäksi poistimme sään, tämän säännön, joka koski vakuuksia, mutta olisin kuitenkin varovainen tietyn mekanismien kohdalla. Voisimme näin saavuttaa paremmin tavoitteemme. Kiitos. Nyt alderyhmän nimissä Philip de Backer. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja Arkomisen jäsen ja hyvät kollegat. No tämä ei ehkä ole kaikkein kiivain keskustelu tänä iltana täällä parlamentissa, mutta me luomme tällä rahoitusvakautta tärkeillä markkinoilla Euroopan taloudelle. Nämä rahoitustoimet ovat tärkeitä rahoitusmarkkinoilla ja taloutemme rahoittamisessa haluaisin onnitella neuvottelutiimiä, koska lähestymistapa on erittäin tasapainoinen. Ja tarkoitan tällä todellakin, että tulos on ottanut kaikki sidosryhmät mukaan tässä rahoitusvakaudessa, mutta loppujen lopuksi haluamme varmistaa, että raportointia käytetään ja että se hyödyttää. Ja tässä tarvitaan sitovia, sitovia asioita kolmessa asiassa. Kaikki, kaikki täytyy raportoida kauppatietorekisteriin ja tässä esimerkiksi PK-yritysten taakkaa on vähennetty – jotta vastapuolet tekevät tämän raportoinnin heidän puolestaan. Toiseksi olemme varmistaneet avoimuutta myöskin sijoittajien suuntaan rahoit. Tässä täytyy informoida sijoittajia toimista ja näin he voivat arvioida riskiään sijoituspäätöstä tehdessään. Ja kolmanneksi niin tässä myöskin puhutaan avoimuudesta varojen uudelleenkäytöstä. Vastapuolten täytyy täytyy riskeistä kertoa ja varoja käyttää, käyttää ainoastaan uudelleen tietyin ehdoin ja myöskin jos, jos osa on jo siirretty. Ja sitten toinen tärkeä asia on se, että meillä on myöskin realistinen täytäntöönpanoaikataulu. Me haluamme välttää virheet, joita me olemme tehneet Emirin täytäntöönpanossa ja haluamme näin korjata jotkut sen puutteista kaikki voivat täytäntöönpanna vaatimukset, joten uskon, että meillä on hyvin tasapainoinen lähestymistapa. Me olemme saaneet aikaan avoimuutta teknisillä markkinoilla sekä valvojien että sijoittajien puolesta ja tässä myöskin kaikki sidosryhmät saavat helpotusta ja toivottavasti äänestätte tämän puolesta huomenna. Kiitos paljon. Seuraavaksi ENF-ryhmän e, e nimissä Bernard Mono, minuutti. Merci, monsieur le vice-président. Kiitos, hyvä varapuheenjohtaja varjopankkitoimintaa jatkuvasti koko maailman taloutta heiluttaa ja keskuspankkeja myöskin. Tässä on kyse vaarallisista pankkialan tuotteista. Meidän täytyy pankkivalvonta vahvistaa, on kyse sitten dollareista tai euroista ja täytyy saada kaikki toimimaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Jos ajattelemme OTC-toimintaa ja mitä tahansa yritystoimintaa, toimintaa. Nämä vaatimukset ovat kunnianhimoisia, mutta me voisimme toimia paljon sitovamminkin riskin valvonnassa ja julkisten, julkisten instituutioiden toiminnassa. Meidän täytyy erottaa hallituspankit ja sitten liikepankit toinen toisistaan selkeästi, koska muuten vakuuksia ja, takau- ja lainoja ja varoja käytetään spekulatiivisesti pankkimaailmassa. Nyt on jo äh, aika tullut äh, estää se, että kansalaisten rahoja käytetään maksukyvyttömäksi ajautuneiden pankkien pelastamiseen. Thank you Um... Kiitoksia. Seuraavaksi Romana Tomč. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Maailmanlaajuinen kriisi on näyttänyt meille muun muassa sen, minkälaisia ongelmia rahoitusjärjestelmässämme on. On nähty, miten, miten helposti voidaan ryhtyä rikollisiin toimiin. Rahoituksella voidaan saada aikaiseksi suuria voittoja nopeasti, mutta nopeiden voittojen myötä tulevat myös suuret menetykset. Tämä pitää estää ja lisäksi pitää estää se, että veronmaksajat joutuvat kantamaan tämän taakan. Tarvitsemme enemmän läpinäkyvyyttä, ei pelkästään pankeissa, vaan myös muissa rahoituslaitoksissa. Sloveniassa pankkialalla on ollut valtavia ongelmia. Veronmaksajat ovat joutuneet sen takia maksamaan paljon, mutta edellekään emme tiedä, kuka on näistä ongelmista vastuussa. Jos haluaa saada vastauksia siihen, mitä pankkialalla on tapahtunut Sloveniassa, niin aina törmää samaan vastaukseen, nimittäin siihen, että kyse on pankkisalaisuudesta. Tietysti pankkisalaisuus on olemassa, mutta sitä ei voi käyttää hyväksi tällä tavalla. Se ei ole hyväksyttävissä. Toivottavasti nämä EU-säännöt tulevat pätemään kaikkialla. Niin Kiitos. Seuraavaksi Nina Jill minuutti. Kiitos puhemies. Onnittelut kollegalle Renata Sorulle esittäjälle aivan erinomaisesta mietinnöstä. Hän on vastuussa siitä, että arvopalvelujen rahoitustoimet ovat läpinäkyviä jo tulevaisuudessa – Öö, ja tässä tarkoituksena on tehdä pankkijärjestelmästä turvallisempi, läpinäkyvämpi ja myöskin parantaa valvontaa. Nämä välineet ovat merkittäviä rahoitussektorilla. Ne öö, takaavat esimerkiksi likviditeetin sekundäärimarkkinoilla öö, ja myöskin pääomaa käytetään paremmin. Tämä ei vahvista ainoastaan raportointivaatimusta, vaan myöskin valvonta paranee ja myöskin voidaan identifioida riskit vastapuolille. Mielestäni tämä on hyvä, koska mielestäni ei voida ainoastaan säännellä pankkisektoria yksinään. Ja sitten taas toiset toimet jatkuvat rahoituspalvelusektorilla. Tämä on kriittistä, kun ajatellaan pääomamarkkinaunionia. Kiitos. Thank you much indeed. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on Barbara Kappel. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Viimeistään talouskriisistä lähtien on ollut selvää, että valvontaa ei pidä parantaa pelkästään perinteisellä pankkialalla, vaan myös varjopankkitoiminnassa. Varjopankit tekevät paljon voittoa ja hoitavat monia rahoitustoimia. Tällaiset säännöt, kuten mietinnössä on mainittu, auttavat vähentämään järjestelmän riskejä ja lisäksi tartuntavaaraa eri pankkialojen välillä. Ja kun, jos otetaan tämmöinen rekist, tietorekisteri käyttöön, se auttaa myös valvontaviranomaisia, sillä rahoituslaitokset ja pörssiyhtiöt joutuvat julkaisemaan rahoitustoimet vuosikertomuksessaan. Operatiiviset kustannukset näistä läpinäkyvyys- ja raportointivaatimuksista, niiden pitää olla mahdollisimman alhaisia. Ja lisäksi OTC, OTC-derivaattiasetuksesta pitää ottaa mallia tässä, tässäkin lainsäädännössä. Tämä on parempaa sääntelyä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Thomas Mann, puolitoista minuuttia. Kiitoksia herra varapuhemies. Pankkiunionin tiellä EU on saavuttanut merkittäviä edistysaskeleita. Valvonta ja sääntelyn täytyy kuitenkin eh, niitä täytyy parantaa ei-pankkisektorilla. Meidän pitää saada valoa eh, varjopankkitoimintaan. Tarvitaan toimenpiteitä, jotta vastuuviranomaiset, kuten ESMA Pariisissa, EVA Lontossa tai keskuspankki Frankfurtissa – voivat arvioida mahdolliset riskit tehokkaasti. Tältä pohjalta sijoittajat saavat enemmän tietoa. Arvopaperimarkkinat voivat vaikuttaa koko toimintaan esimerkiksi sillä, että eri vipuvaikutukset kasvavat. Kollegani Danuta Hybner on oikeassa, kun hän toteaa, että viime vuosina päätetty vahvempi sääntely ei saa johtaa siihen, että pankki pankkien kaltaiset toimet siirtyvät varjopankkitoiminnan alaiseksi. Tarvitaan uusia sanktioita, määräyksiä ja mielestäni on hyvä, että päästiin sopuun trilogiin neuvottelujen jälkeen. Herra komission jäsen, varapuheenjohtaja Dombrovskis puhui, että tämä on merkittävä edistysaskel läpinäkyvyyden tiellä. Taloudessa näillä arvopaperimarkkinoilla on merkittävä rooli ja näin ollen meidän täytyy vähentää riskejä ja samanaikaisesti myöskin vähentää painolastia PK-yrityksille. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Alfred Sand minuutti. Kiitos. Me tietysti tarvitsemme pankkeja ja rahoitusyrityksiä, jotka toimivat näkyvien sääntöjen piirissä. Tietenkin kokous on, kokemus on osoittanut, että meillä on suuri investointikuilu. Läpinäkyvyyssäännöt eivät ole auttaneet. Meidän täytyy löytää jonkunlainen tasapaino näiden ristiriitaisten huolten välille. Me tarvitsemme valvontaa, ja tässähän puhutaankin näitä, näistä rahoitustoiten valvomisesta avapaperimarkkinoilla. Meidän täytyy myös muistaa nykyiset taloudelliset vaatimukset ja pankkien toiminta tässä täytyy muistaa myös tuo suuri investointiharppaus, joka Euroopan täytyisi nyt ottaa. Tässä ollaan välittämässä vähän seka, sekanaisia, sekalaisia viestejä kun toivotaan taloudellista laajenemista ja toisaalta sitten taas peräänkuutetaan uusia varovaisia liiketoiminnan malleja. Me haluamme, että me nyt emme sitten taas rohkaise riskibisnestä eh, lisää eh, unionimarkkinoille. markkinoille. Kiitos. Seuraavaksi Alessia Maria Moska. Minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Mm, hän ei olekaan salissa, joten otamme seuraavaksi menettelyn ilman puhujaluetteloa. Ensimmäinen puhuja on Stanislav Polchak. Olkaa hyvä pane předsedající <clears throat> puhemies. vaikutamme kaikki olevan samaa mieltä siitä että on saatava avoimuutta varjopankkialalle. On valaistava tätä harmaata aluetta, jossa, jolla pankit toimivat. Yksi kollegoista täällä sanoi, että pankkitoiminnan keinottelu alan er- erottaminen muusta pankkitoimesta olisi edistysaskel, mutta en ole varma. Me tietysti tarvitsemme, tarvitsemme läpinäkyvyyttä ja meidän pitäisi torjua riskialtista keinottelua, joka johtaa ylivelkaantumiseen velkavivun liialliseen käyttöön ja, ja se taas johtaa järjestelmäriskeihin, romahdusvaaraan. Haluaisin kehua tätä ehdotusta, joka yrittää samalla vähentää myös hallinnollista taakkaa PK-yrityksissä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Tibor Sani Kiitoksia puhemies. On totta, että suurin, suuria vaaroja tässä on ollut jo, komissio on ottanut ne esille kolmen, kolme vuotta sitten, nyt tarvitaan tutkimuksia liittyen tähän varjopankkitoimintaan. Nyt vaikuttaa siltä, että me tunnemme tämän sektorin huomattavasti paremmin kuin jokin aika sitten. Kuitenkin koko tämä varjopankkitoimintajärjestelmä kehittyy huomattavasti nopeammin kuin miten eurooppalainen järjestelmä siihen pystyy reagoimaan haluaisin vain sanoa komissiolle, että täytyy tässä edetä erittäin nopeasti tällä tiellä. Me haluamme tukea komissiota, koska täytyy todellakin nähdä, että haasteet, joiden edessä Euroopan unioni ovat, niin tämä varjopankkisektori voi kehittyä erittäin nopeasti, joten toivon, että komissio tässä etenisi erittäin nopeasti. Kiitos. Kiitos paljon. Ja seuraavaksi edustaja Marias, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Pankkikriisi vuonna 2008 kriisi osoittivat, että arvopapereilla toteutettavissa rahoitustoimissa on oltava läpinäkyvyyttä. Varjopankkitoimintaa on säänneltävä, jotta voimme estää tulevia kriisejä. Olemme jo kuulleet, miten vaikeaa on käsitellä näitä erilaisia arvopaperilajeja. Meidän pitäisi valvoa varjopankkeja jotta ne eivät käytä liiallisesti velkavipua. Lisäksi pitää tarkastella sitä, mihin nämä pääomat menevät. Kyse on sellaisista laitoksista, jotka hakevat ennen kaikkea voittoa, eivätkä ö, talouden kehittämistä. Tälle kasinotaloudelle on, on nyt tultava loppu. Kiitos, puhemies varjopankkitoiminta on järjestelmän riskin syykin. Me olisimme tarvinneet aika paljon vahvempiakin toimia läpinäkyvyys ei välttämättä auta. Velkavipujärjestelmää pitää vielä korjata näiden opera- väärien operaatioiden estämiseksi. Ja komissio on nyt ryhtynyt sääntelemään näitä markkinoita tarvitaan kunnianhimoisempaa toimintaa. Nyt on nähty, että poliittinen tahto ei riitä. Me tarvitsemme todellakin vahvempaa lainsäädäntöä myös johdanto, johdannaismarkkinoille vuonna 2009 näimme, miten huo, minkälaiseen tilanteeseen huonolla lainsäädännöllä oikeastaan ajaudumme. Me tarvitsemme paljon vahvempaa valvontaa. Kiitos edustaja Vallille. Nyt seuraavaksi Euroopan komission edustaja varapuheenjohtaja Dobrovskis saa puheenvuoron. So. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, me olemme iloisia, että niin monet teistä voivat tukea tätä lainsäädäntöä, joka kasvattaa läpinäkyvyyttä rahoitusmarkkinoilla. Komissio nyt haluaa, että säännöt saatetaan päätökseen mahdollisimman nopeasti, koska näin järjestelmä saadaan nopeasti käyttöön. Kun tiedot on kerätty, voimme aloittaa analyysimme potentiaalisista riskeistä ja myöskin vahvistaa, että nämä hoidetaan tehokkaasti. Lainsäädäntö tarjoaa aineistoa Esmalle 2016 ja näin saadaan sitten myöskin suositukset aikaiseksi. Komissio julkaisee raporttinsa vuotta myöhemmin ja tarkoituksena on vähentää riskejä arvopaperilla toteuttavien rahoitustoimien osalta. Tämä sisältää myöskin suositukset EU-markkinoille, mutta nyt pyytäisin, että tuette tätä äh, lainsäädäntöä, jotta voimme kasvattaa läpinäkyvyyttä, jotta voimme auttaa sijoittajia tekemään hyviä sijoituksia ja että myöskin markkinoistamme tulee äh, turvallisemmat. Kiitoksia. Um, uh, thank you. Kiitos paljon komission varapuheenjohtajalle. Seuraavaksi puheenvuoron saa esittelijä Renato Soru. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Kiitos, puhemies. Arvostan todella kollegoiden kommentteja tässä keskustelussa ennen kaikkea siitä, että kaikki tukevat laajalti tätä lainsäädäntöä, josta huomenna äänestämme. Olen ottanut huomioon myös kollegoiden huolenaiheet. Herra Valli ennen kaikkea puhui tässä huolenaiheesta. Se tosiasia, että emme pystyneet laittamaan rajaa velkavivun käytölle – ja sille lukumäärälle, miten usein vakuuksia voidaan käyttää, että arvoparit voidaan käyttää vakuutena, on ongelma, mutta finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä tekee tämän asian eteen töitä, joten odotamme ja näemme, mitä tästä työstä tulee esille. Nämä markkinat ovat, arvolta, ovat arvokkaita, koska ne ovat, eh, ne ovat myös likviditeetin lähde. Olen tyytyväinen siis tähän mietintöön ja toivon, että saa laajan tuen. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja henkilökuntaa yhteistyöstä. Haluaisin kiittää myös komission talouspääosastoa sekä komission varapuheenjohtajaa kaikesta työstä tämän mietinnön eteen. Uh... Kiitos paljon mietinnön esittelijälle. Tämä keskustelu päättyy.